przewodniczący! Herra puhemies! Hello. Hello. Hello. Yeah. Uh, dear colleagues, ladies and gentlemen. Hyvät kollegat, hyvät naiset ja herrat. Voisitteko istuutua? jengit, koko porukka. Dear colleagues, let me... Hyvät kollegat, avaan kokouksen. Hyvät kollegat, voisitteko istua? Wznawiam posiedzenie. Jatkamme istuntoa, joka keskeytyi 16. joulukuuta 2010. 16. joulukuuta hyväksytyt tekstit ovat teillä saatavilla ja pöytäkirjat, onko niihin huomiota, en näe huomioita. Pöytäkirjat ovat hyväksytyt. Ilmoitusasioita alkuun. Viisi löytökohtaa. kohtaa. 27. tammikuuta on kulunut 76 vuotta siitä, kun äh, Auschwitz-Birkenau vapautettiin natsi, natsien ylläpitämä keskitysleiri, joka vuosi pidetään muistopäivää siellä murhattujen miljoonien ihmisten muistoksi. Ja haluamme rakentaa sellaista yhteistä Eurooppaa, johon ei kuulu tällaiset painajaiset tulevaisuudessa. Toinen tieto. 13. tammikuuta Liettuassa vietettiin äh, verisen sunnuntain muistopäivää, jolloin neuvostoarmeija yritti kukistaa itsenäisen Liettuan äh, itsenäisen hallituksen. Liettualaiset puolustivat vapauttaan ja pääsivät Naton jäseniksi ja tämä osoitamme solidarisuutta Äh, valkovenäläisiä kohtaan, jotka ovat myöskin meidän naapureitamme, joka odottavat vielä, että vapaus ja demokratia tulisi heidän maahansa. Joulukuussa EU liittyi YK vammaisyleissopimukseen. Tämä yleissopimus täydentää strategiaa vammaisten, vammaisien osalta Tällä pyritään äh, taloudelliseen, poliittiseen tasa-arvoon melkein 80 miljoonalle, joilla on erilaisia vammoja ja vammaisuuksia. Neljäs tiedonanto. Haluan muistuttaa, että olemme hyvin huolestuneita siitä, että kinoinen asianajaja Ganocicea on hävinnyt, kadonnut. Uusimpien tietojen mukaan häntä kidutetaan ja kohdellaan huonosti. Euroopan parlamentti on käsitellyt herra Xi asiaa jo moneen otteeseen. Haluan vedota Kiinan viranomaisiin, että he kertoisivat, missä hänen olinpaikkansa on ja mikä hänen terveydentilansa on. Ja viimeinen tiedonanto viimeisen istunnon jälkeen on alkanut Belgian puheenjohtajakausi, tai se on loppunut ja unkaralaiset ovat aloittaneet puheenjohtajakauden. Istunnon aikaan puhumme kummastakin puheenjohtajakaudesta. Tänä aikana on ollut myös tärkeitä poliittisia tapahtumia. valko vaalit ja Tunisian tapahtumat. Molemmat kohdat ovat esityslistalla viikollamme. Haluan myös muistuttaa, että viime viikkoina maailmalla on tapahtunut monia luonnonkatastrofeja. Haluamme ilmaista osallistumisemme ja pahoittelumme näitä, näiden maiden hallituksille ja kansalaisille, joita nämä luonnonkatastrofit ovat kohdanneet. Yksi virallinen tiedonanto olen saanut virheältä ryhmältä. Pyynnön, että nimitetään herra Indrek Tarand, Naton parlamentaarisen suhteesta vastaavaan valtuuskuntaan herra Randa Brikofferin tilalle. Onko tähän huomautuksia? En näe huomautuksia. Tämä nimitys on vahvistettu. Sitten käsittelyjärjestys. Puhemiestön puheenjohtajakokouksen työjärjestyksen mukaan hyväksymä luonnos, ehdotus on teillä. Ja nyt mennään ehdotettuihin muutoksiin käsittelyjärjestyksessä maanantai Vihreiden ryhmä. Niin, olkaa hyvä. Ja. Signor Presidente, colgo l'occasione dell'ordine dei lavori per chiederle formalmente. Kiitos, puhemies. Minä pyytäisin nyt pyytämään Lady Ashtonia tulemaan paikalle kertomaan meille, mitä hän